<clears throat> Guten Morgen. Huomenta. Voisitteko lopettaa? Morgen, ich äh, möchte frühzeitig eröffnen. Huomenta haluaisin nyt aloittaa täsmällisesti, kun täytyy sitten aika pian lähteä pois Erasmus Plusan äh, aloittamis, uudelleen aloittamistilaisuuteen. Vassili on siellä ja herra Britis Liettuosta. Kollega Fontana sitten korvaa minut. Esityslistaluonnos on teille tullut. Onko siinä ongelmia? Minulla on pieni muutos. Herra Fisas haluaisi kernaasti esitellä miettintönsä heti äänestysten jälkeen. Sitten kohta kaksi, pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos jotain haluatte muutettavaksi pöytäkirjoissa, niin ilmoittakaa siitä esityksestä käsittelyn loppuun mennessä. Kohta kolme. On joitakin kieliä, johon ei tulkata, oikeastaan aika monta. Se vaikutelma on, en nyt niitä tässä luettele, jos jotakin näistä kielistä puhuttu, niin varmaan huomaatte sitten. Puola on oikeastaan kaikki, jotka paikalla ovat, voivat puhua omaa kieltään. Hyvä. Eilisestä trilogista, joka käsitteli Euroopan kulttuuripääkaupunkia, haluan sitä sitten lyhyen huomion. Saatte sen huomion myös kirjallisesti. Haluaisin nyt, että kuulette, kuuntelette. Tämä on tärkeä juttu. Eilen meillä oli trilogia, joka käsitteli kulttuuripääkaupunkia. Kaikissa kysymyksissä oltiin samaa mieltä, paitsi se, että kuka nimittää kulttuuripääkaupungin. Neuvosto edelleen on sitä mieltä, että se tekee sen. Me sanomme, että se on toimeenpanosäädös ja komissiolle komission asia se on. Ei ollut mahdollista sitten saada Vilnasta neuvostopuheenjohtajalta eri mielipidettä, jos neuvosto ei tässä liiku, eikä sanoa, että annetaan komission se tehdä, niin sitten mennään ensimmäiseen käsittelyyn. Jos eivät muuta mielipidettä, niin sitten täytyy mennä ensimmäiseen käsittelyyn. Haluan sanoa, että tämä on oikeastaan naurettavaa, koska jury, korkearvoinen jury, nyt sitten valitsee kaupungin keskuudessaan, esittää sitten sitä, sitten komissio saa sen tiedoksi ja sitten se pitää antaa se neuvostolle, joka myöskin ilmoittaa siitä ja panee sen merkille. Että tästä nyt tehdään riitä, kun ei voisi edes toista kaupunkia nimittää, kun ei ole toista ehdotusta. Mutta neuvoston puheenjohtaja ei muutakaan voinut, kun 27 muun, muun nimissä sanoi, että me haluamme sen nimittää. Jos sen putinen se, me emme sitä halua. Sen vuoksi mennään ensimmäiseen käsittelyyn. Jos mitään ei kuulu heistä 14 päivän aikana, niin sitten ensimmäinen käsittely sitä vähän lykkääntyy, mutta sitten se on neuvoston asia ja ne täytyy esittää mielipiteensä. Ensimmäinen kohta esitylistalla on äh, Lothar Piskin seuraaja valinta, joka valitettavasti menehtyi Täksi lyhyeksi jaksi, joka vielä jäljellä on kuelta, on tullut ehdotus Rova malttina Michils, joka on nyt täysjäsenvaliokunnassa. Häntä on ehdotettu seuraajaksi. Jos voisitte nousta ylös. Tässä on uusi kollega, joka viime kerrasta asti on täällä ollut, ja kue häntä nyt ehdottaa herra Biskin seuraajaksi. Onko tähän vastahuomautuksia? Onko muita ehdokkaita? Ei ole näin. Sitten pyytäisin, että valitaan suosien osoituksen. Vielen Dank, Frau Michel. Hier vorne ist ein Platz. Da steht noch nicht. Täällä puheenjohtaja Korokkeella on paikka teille ja olkaa hyvä. Sitten äänestys. Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta Euroopassa. Marko, onko vielä esitettäviä huomioita. Haluatko vielä sanoa jotain? No no, è tutto chiaro. Ringrazio ovviamente tutti i colleghi che hanno... Kiitos niille kollegoille, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja kommentteja. Olemme saaneet melko yksinkertaisen äänestyslistan aikaiseksi. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen. Kiitos. Mitä abstimmung? Aloitetaan äänestys. Jos teillä on äänestyskortit, olisi kiva, jos, jos tulee ongelmia, mutta ei pitäisi paljon ongelmia tulla. 19 puolesta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 Vastaa tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaa tyhjä hylätty. 28 puolesta vastaa tyhjä hylätty. Niin mitä? Ko, Kosta haluaisi 27 tarkistuksen, ei kun 26. 27, 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 15 vastaan, 6 puolesta hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kol- Ei kun se on sama. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta 56, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Toinen osa 74. Äänestys päättyy. 13.9. hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta, anteeksi 87 hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 94 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.10 hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 ja 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 vastaan, 7 puolesta hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 vastaan. Vielä kerran. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, kaksi tyhjää. Onnittelut Marko. Siirrymme seuraavaan äänestykseen. Haluaisiko esittelee sanoa jotain? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja kaikkia asiantuntijoita. Yhteistyö oli oikein hyvää ja pyydän tukea mietinnölleni. Siirrymme äänestämään. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, mitä puheenjohtaja kysyy? 24 puolesta vastaan tyhjää. Uudelleen 24 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 11.10. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 10, 9. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äh, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 vastaan, 4 puolesta. No tämähän on selvä tulos. Hyväksytty siis. Seuraavaksi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys, voidaanko ottaa seuraavat yhtenä ryhmänä? Onko se, sen suhteen ongelmia? Seuraavat kolme. Ai okei. Okay. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 9 vastaan hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisinko kysyä, onko seuraavissa isoja eroja, voitaisinko ottaa joitakin yhtenä ryhmänä? 34, 34 ja siitä lähtien 45 asti. Ai ei, no sitten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 Äänestys päättyy. Hylätty 12 vastaan 10. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 16 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13.9. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, mm, eikä yhtään vastaan. Kiitos ja onnittelut Bakolle. Minun täytyy nyt lähteä ja herra Fontana ottaa minun paikkani. Oh, eccoci qui. Sì, sì, sì, sì, sì. Aspetta. Bene, proseguiamo con la seduta. Aloitetaan. Kokouksen jatko. Kuten alussa pyydettiin, siirrytään kohtaan kahdeksan joka on Euroopan gastronominen perintö, kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat siinä. Kaikki antropologit voisivat sanoa, että ne tavat, jolla ihmiset valmistavat ja keittävät sen, mitä syövät, on osa kulttuuria. Euroopalla on rikas gastronominen perintö, ja meidän mielestämme sillä on keskeinen rooli. Ja sen perinnön seuraukset ovat kovin tärkeät. Ajatellaan vaikka matkailua, ruokaan perustuvaa matkailua, ja erityisesti nuoret ihmiset tarvitsevat sitä, että on parempaa tietoisuutta maansa kulttuurisesta ja gastronomisesta perinnöstä ja päätimme, että tämän puitteissa tehdään sitten töitä niin, että laaditaan oma mietintö. Herra Fisas on tässä mieti- äh, esittelijä. Hän alustaa alkuun ja pyytäisin sen vuoksi, että herra Fisas pitää puheenvuoron. Hän varmaan esittelee asiansa. Bien. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Ehkä monet teistä olivat sitä mieltä, että, että saattaisi olla hieman pinnallista käsitellä mietinnössä tällaista aihetta, mutta juuri ravinto ja elintarvikkeet ovat tärkeitä eurooppalaisessa kulttuurissa. Esimerkiksi tämä käsite gastronomia, se, siihen liittyy eri näkökohtia, esimerkiksi terveys ravitsemustottumukset, mutta myös ilo. Ja mutta siihen liittyvät myös yhteiskunnalliset suhteet, perhesuhteet, kulttuuritottumukset, mutta sillähän on myös kulttuurista ja työllistämisvaikutuksia. Gastronomian vaikutus matkailuun on myös suuri. Ja siinähän on kyse myös e, ihmisten tyytyväisyydestä. Kun puhumme gastronomiasta, pitäisi pitää nämä kaikki näkökulmat mielessä. Ja gastronomiallahan on vaikutus myös ihmisten elämänlaatuun. Maailman terveysjärjestön mukaan tällä hetkellä tuhat 1200 e, 1,2 miljardia ihmistä kärsivät ylipainosta tai liikalihavuudesta, mutta samalla melkein sama määrä ihmisiä va, kärsii aliravitsemuksesta. Euro, Euroopassa suuri osa kärsii ylipainosta ja Ja Euroopan tautien seurantakeskus on tullut siihen tulokseen, että liikapaino lapsilla saattaa johtaa siihen, että ensimmäistä kertaa ö, historiassa lapset elävät ö, lyhyemmän elämän kuin aikaisemmin. Ja tämä johtaa siihen, tätä, tämä nykyinen elämä johtaa siihen, että esimerkiksi ostosten tekemiseen on vähemmän aikaa, ja e, tämä meidän elämäntapamme on sellainen, että me ö, kävelemme vähemmän, ö, lapset eivät yleensä kävele ö, kouluun, vaan heidät viedään. E, e, nykyään lapset ja nuoret istuvat kuvaruutujen edessä aivan liian paljon. Tämä johtaa kaikki siihen, että on yhä tärkeämpää valistaa kouluissa siitä, minkälaiset ovat hyviä ravitsemustottumuksia. Ja perhetkin pitää ottaa mukaan. Monet eurooppalaiset valtiot ovat tietoisia tästä aiheesta ja vuodesta 2003 on ollut olemassa eurooppalainen ravitsemuskeskus ja monet maat, esimerkiksi Espanja, Saksa, Ruotsi ja niin poispäin, ovat olleet edustettuina tässä tässä verkostossa tämä. Tässä verkostossa on kyse siitä, että kerätään käytäntöjä eri maista. Ja vuonna 2010 Madridissa pidettiin iso konferenssi ravitsemusasioista. Ja siinä oli kaksi tärkeää aihetta esityslistalla myös esimerkiksi opetussuunnitelmat ja mm, valistuskouluissa kulttuuriset näkökulmat ja ähm, taloudelliset ulottuvuus gastronomiassa ovat myös, äh, myös yhtä tärkeitä. UNESCO on, on kuvaillut maailman perinnöksi kaikkea sitä, mitä kannattaa säilyttää. Ähm, pitää, pitää suojella sitä tietoa, joka on vuosikausien ajan ja vuosisatojen ajan säilynyt meidän keskuudessamme. Vuonna 2010 UNESCO esimerkiksi otti Välimeren gastronomian maailman kulttuuriperinnön listalle ja myös Ranskan ruokakulttuuri on otettu Unescon maailman kulttuuriperinnön listalle. Tässä siis mm, muutamia noista syistä, miksi ehdotin tätä nykyistä mietintöä. Näin voitte ehkä saada ensimmäisen mielikuvan siitä, että tässä on todellakin kyse tärkeästä osa-alueesta. Olen valmis vastaamaan kaikkien kollegoiden kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, herra Fisas. Rova McClarkin. Kiitoksia. Oikein hienoa, että lopultakin puhutaan gastronomiasta ja sen perinteestä. Se on mietintö, jota ehdotin jo muutama vuosi sitten, että oikein mielessäni olen, että se on tullut nyt esille. Gastronomia on todellakin asia, jota pitäisi tarkastella läheisesti sen käyttöä, koska pitää olla kovin varovaisia että ei mennä sellaisille alueille, jotka ovat kuulu valiokuntamme toimivaltuuksiin terveysasiat ovat tärkeitä, mutta se ei ole tämän valiokunnan keskiössä. Ja nyt kun se mainittiin, sen ei pitäisi olla se, mihin keskitytään mietinnössä. Sen pitäisi olla sellainen, jossa todellakin arvostetaan eri gastronomisia kulttuureita ja että arvostetaan eri alueiden ruokia. Sitä tässä on kyse. Ymmärretään eri kulttuureita niin, että on erilaisia ruokia, joita tuotetaan ja se on osa identiteettiämme, joten mielestäni pitäisi puhua tästä kulttuurisesta näkökohdasta. Tarkastella sitä, miten voimme informoida ihmisiä eri ruoanvalmentustekniikoista. Tällä on myös koulutuksellista arvoa. Ja että ylläpidetään, säilytetään perintöämme, miten kastronomista kulttuuria on kehitetty monin vuosien ajan. Tämä on todellakin mielenkiintoista. Minähän itäistä Keski-Englantia edustan. Se on kovin mielenkiintoista. Paikalliset aineet, ruoka-aineet. Siellä on kuuluisia makkaroita niin stilton juustoa ja äh, porsaalihapiirasta. Ja kun siellä voidaan tuoda ihmisiä alueelle ja tehdä promootio maailmanlaajuisesti näille tuotteille maataloustuotteille. Tämä, tämä liittyy siis kaupankäyntimatkailu, joten todellakin toivon, että Tämän mietinnön me voimme juhlia arvostaa tällaisia asioita, kertoa ketä olemme italaiset ovat kovin ylpeitä heidän omasta kastanomista perinnöstään. Me Britanniassa myös, ja sitä pitäisi tarkastella mietinnössä. Mutta haluaisin keskittyä vielä yhteen näkökohtaan, joka on se, että sosiaalisen integraation mielessä arvostetaan kahta erilaista kulttuuria. Ja sekin on osa-alue, joka tulee sille alueella, niin jossa meillä on paljon asiasperäistä väestöä muuttanut sinne. Ja siellä on todellakin fuusiota niin, että anglo-intialainen gastronomia on kehittynyt siellä ja se on auttanut ihmisiä pääsemään mukaan yhteiskuntaan ja auttanut ymmärtämään meitä toisiamme ja kun arvostamme sitä, mitä tulee omasta maasta, mikä on brittiläistä, niin samaan aikaan voimme myöskin miettiä, että miten gastronomia voidaan käyttää siihen, että voidaan ymmärtää äh, toisimme paremmin ja äh, jakaa kokemuksia. Äh, tässä tulee jo nälkä itse, kun tästä puhun, mutta varmasti joudutan tässä Fisasin kanssa yhteistyötä ja että voimme keskustella näistä hienosta ruoista, joita meillä on kautta EU ja ei olisi varmaan pitänyt seuraavaa miestä tänään. Nyt. kamerat. Ja, vielen äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Santiagolle tästä johdannosta Isabel Mati. Äh, meidän varjoesittelemme on tänään kalastusvaliokunnassa. Sehän liittyy myöskin meidän aiheeseemme. Ja hänen nimissään minä nyt sanon muutaman sanan. En kuitenkaan lue tätä suoraan paperista, vaan teen yhdenvedon omin sanoin. Ei ole epäilystäkään sen suhteen, että gastronomia on tärkeä osa-alue kulttuurissamme ja kulttuureissamme Euroopassa. Gastronomian monipuolisuus on myös osa meidän kulttuurimme monimuotoisuutta, jota me ö, aivan oikein pidämme yllä ja arvostamme. Varjoesittelijämme kirjoitti tässä myös jotakin, joka liittyy Emma McClarkinin sanomaan, nimittäin, että meidän pitäisi sotkeutua toisten valiokuntien toimivaltaan, mutta voimme puhua gastronomian monimuotoisuudesta ilman, että puhumme siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan EU:ssa. Eli on todellakin tärkeää, jos puhumme paikallisten tuotteiden käytöstä esimerkiksi ympäristösyistä. On tietysti järkevää, ettei tuotteita kuljeteta pitkin poikin Eurooppaa. On siis tärkeää, että meillä Euroopassa on vahva maatalous- ja kalastussektori. Isabel Tomalle oli tärkeää se, kysymys, joka jo kollega mainitsikin, nimittäin koulutus ja valistus. Ei siis ole kyse pelkästään siitä, että meillä on hyvin koulutettua gastronomian henkilökuntaa ja palveluhenkilökuntaa, niin että he tietävät, mitä, minkälaisia tuotteita he myyvät, vaan on ennen kaikkea terveyden kannalta, Santiokahan viittasikin jo tähän, terveyden kannalta on tärkeää, että me valistamme lapsiamme niin, että lapset osaavat itsekin laittaa ruokaa. Minä en esimerkiksi koulussa ö, oppinut laittamaan ruokaa. Olisi hienoa, jos opittaisin, minkä, miten erilaisia tuotteita käytetään ja miten niistä saadaan maittava ruoka aikaiseksi. On tietysti tärkeää, että esimerkiksi kokkien koulutus on sellaista, että kulttuurien monimuotoisuus säilyy. Eihän tässä ole kyse pelkästään paikallisista ruokakulttuureista. Meidän pitää tämä monimuotoisuus yllä pitää, pitää yllä vielä tulevaisuudessakin. Tämä mietintö on hyvä tilaisuus maailmanlaajuisesti, mutta kuitenkin valiokunnan toimivalta huomioon ottaen ö, käsitellä. Ja olen varma, ja Isabellakin on varma, että saamme tässä aikaiseksi hyvän ja oikein ö, tulevaisuuteen ulottuvan mietinnön. Kiitos. Skolia. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö on mietintä, että me olemme kovasti puoltaneet, kuten Ravan Clarkin sanoi. Me haluamme taas asiasta keskustellaan, koska aiheesta tulee yhä tärkeämpi. Tällä on niin paljon heijastusvaikutuksia. mielestämme se kuuluu valiokunnan toimialaan ja silti se on moniulotteinen. Kulttuurinen ulottuvuus on tässä jo tullut mainittua. En puhu siitä sen enempää nyt. Kaikki tässä valiokunnassa tietävät, että gastronomia on osa Euroopan kulttuuriperinnettä, mutta aiheeseen liittyy myös koulutus ulottuvuuksia. On tärkeää, että nykyyhteiskunnissa opettaa ja oppia käsittelemään ruokaa, ja ruokailuun liittyviä asioita. Lääkärit ovat kertoneet, miten huonosti nuoret syövät ja miten vaikea heidän suhteensa ruokaan ja gastronomiaan on. Ja tässä suhteessa pyrkimättä omimaan asioita valiokunnallemme, jotka eivät sille kuulu. Gastronomia on meille tärkeä. Nuorisohan on yksi valiokuntamme aloista, ja nuorten monet ongelmat liittyvät ruokaan ja ruoan käyttöön. En halua nyt puhua tässä pitempään asiasta kuten anoreksia tai bulimia, mutta tosiasia on, että monet nuoret syövät epäterveellisesti, koska he eivät tiedä paremmasta tai heillä ole mahdollisuutta paremmin syödä. Tämä on monimutkainen asia, joka meidän täytyy ymmärtää paremmin. Tämä on tällainen sukupolvikysymys, jonka haluamme ratkaista. Kysymys on kulttuuriperinteestämme. Kurja on... Kiitos, kurja. Ensiksi kysyisin, haluaisiko komissiosta joku puhua? Nyt. Pyydän, olkaa hyvä. Anteeksi, mutta en tiedä nimeänne. Voisitteko esittäytyä? my Name is Felix Rohn. Nimeni on Felix Rohn. Työskentelen äm, kulttuuripääosastolla ja siellä ammattikoulutuksen osastolla. Olen täällä kertomassa lyhyesti esimerkiksi Leonardo da Vinci-ohjelmasta, joka, jossa käsitellään siis ammattikoulutusta ja Erasmus Plus-ohjelmasta se siitä, mitä noin ohjelmien puitteissa on tehty ja tehdään nykyään. Oden, olen katsellut ähm, meidän tietokantojamme noiden ähm, päätöksen saatujen ohjelmien tuloksista. Ravintolapalveluista siellä on myös työtä ja 330 projektia olemme saaneet päätökseen koko Euroopassa. Näissä projekteissa on kyse sekä liikkuvuudesta, eli siis ulkomailla tehdyistä harjoitteluista ja niiden rahoittamisesta, kuin myös yhteistyöstä ammattikoulujen välillä. Tuossa yhteistyössä on kyse ennen kaikkea kaikkia koulutusmetodologian parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta. Esitän nyt muutaman esimerkin. Täällä nimittäin mainittiin, että, että meidän pitää säilyttää tätä kulttuuria ja säilyttäminen onnistuu vain silloin, kun annamme tietä tietoa eteenpäin ja tietoa ei voi antaa myös ulkomailla eteenpäin. Esimerkiksi leipomo- ja konditoriakulttuurin korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu Sofiassa on lähettänyt opiskelijansa kahdeksi viikoksi Brysseliin, Brykkeen ja Antwerpeniin vaihtoon. No, tuon vaihdon aikana opiskelijat ö, oppivat leipomo- ja ö, suklaakonvehtikulttuuria täällä Belgiassa. Ja sitten nämä ö, tämän kokemuksen he ottivat tietysti, veivät mukanaan Bulgaariaan. Ja tämä on tällainen, todellakin tällainen vaihto, opiskelijavaihtoprojekti. Ja toinen äm, esimerkki vielä ammattikouluista. erässä eräässä rans, ranskalaisen Bask, Normandian alueen ammattikoulusta käytiin, käytiin esimerkiksi äh, Skotlannissa ja sitten taas Brandenburgista äh, Saksasta. Ollaan pidetty vaihtoja Puolan korkeakoulujen kanssa. Näissä vaihdoissa on ollut kyse siitä, mistä juuri täällä puhuttiin. Nimittäin tavoitteena oli se, että, että voidaan oppia tällaisia tyypillisiä eurooppalaisia ruokalistoja. Ja tässä metodina oli tällainen online-verkkokurssi. Eli joka puolelta Eurooppaa pystyi sitten osallistumaan kurssiin ja pystyi oppimaan tällaisia menyitä eri eurooppalaisista maista. Tai tärkeää, tärkeänä osana tässä oli myös sanasto, oppia tuon tietyn maan sanasto, ruokasanasto, joka liittyy menyyhyn. Myös käytännön aspektit olivat tärkeitä, kuten esimerkiksi miten ulkomailla miten ulkomailla työskennellään, miten nämä menyt valmistetaan. Eikä tässä tavoitteena ollut pelkästään kokemusten vaihto ja yhteistyö verkossa, vaan se, että oppisopimuskoulutettavat pystyivät näin tämän verkkosivuston kautta valmistautumaan ö, opiskelijavaihtoon. Nämä kaksi esimerkkiä halusin mainita ja nyt sitten tulen tulevaan Erasmus Plus-ohjelmaan. Siinä on käytännössä samat mahdollisuudet korkeakoulukoulutuksen ja ammattikoulutuksen alalla kuin menneisyydessäkin. Myös koulun, eli peruskoulutuksen alalla on samat mahdollisuudet. Halusin tässä huomauttaa tämä, miten opitellaan käyttämään elintarvikkeita. Se sen alalla voitaisiin esimerkiksi aloittaa kouluprojekti, eli voitaisiin ähm, tavallaan puhua myös koulu, peruskoulun ja ammattikoulutuksen yhteyksistä. Se, myös sillä alalla voidaan ö, äh, aloittaa hankkeita ja se on uusi mahdollisuus Erasmus Plus-ohjelman alaisuudessa. Kiitos. Hurra. Kiitos. Ja nyt Fisasille puheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita kovasti kommenteista, myös komissiota. Ja mä McClarkinille sanoisin, että olen iloinen, että hän on ryhmänsä varjoesittelijä. Minä haluaisin, että mietillä on kaksi pylvästä. Yhtäältä koulut ja opetus. Toisaalta, tämä on myös tärkeää, gastronomia kulttuuriperinteenä. Ja on erittäin tärkeää integroida kulttuuri gastronomiaan. Olen aina ajatellut, että gastronomia on osa kulttuuria. Ja tämä on teema, jota meidän pitäisi kehitellä. Petra ajatus nuorten koulutuksesta, lasten koulutuksesta on tärkeää. Joskushan lapset opettavat vanhempia myös. Esimerkiksi jätteet. Minun sukupolven heitteli kaiken ympäriinsä ja nyt lapset opettavat, että vihreän vihreään pussiin, tuo siniseen. Lapset opettavat vanhempiaan lajittelemaan. Ja lapset jos lapset oppivat koulussa parhaan tavan ruokailla, syödä, niin sitten he voivat tehdä päätökset. Oppiminen voi tapahtua kotonakin, mutta koulujen merkitys on myös tärkeä. Ja sitten kysymys ammattikoulutuksesta. Me puhumme paljon ammattikoulutuksesta äh, työllisyyskriisin vuoksi. Joten ammattikoulutus on tärkeää. Ja ei meidän pidä mitenkään unohtaa mahdollisuutta saada töitä ammattigastronomiasta. Marko, sinä puhuit ruokaan liittyvistä pahoista tavoista ja terveysriskeistä. Totta kai me haluamme kattaa sen volymien ja anoreksian Nämä eivät ole ainoastaan nuorten ongelmia, mutta erityisesti nuorten ongelmia. Ja me haluamme tämän nuorisopolitiikkaan. Nämä ovat hyvin tyypillisiä nuorten ihmisten sairauksia. Tätä pitää tarkastella. Ja sitten komissiolle Leonardossa on jotakin ohjelmia, jotka tätä ovat kattaneet. Ja olen oikein iloinen, että tämä perinne jatkuu. Eikä niin, kun aluksi kuulimme, että tämä katoaisi. Ja Erasmus Plussaan koulutus ammattikoulutukseen ja kytkennät parhaisiin käytänteisiin, resepteihin, raaka-aineiden käyttöön koulussa on äärimmäisen tärkeää. Olen kovin iloinen, että komissio laulaa samasta, samalta virsikirjan sivulta. Odotan innokkaasti yhteistyötä varjostelijoiden kanssa Thomas McClarkinin. En tiedä, ovatko liberaalit ja Goeni ja varjoesittelijänsä. Toivon, että voimme päästä mahdollisimman laajaan sopuun tästä. Aihe on laajempi kuin ajattelemmekaan. Joo, Kiitos. Siirryn Äh, kohtaan seitsemän valmistautuminen täysin korvenkoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan. Tässähän edetään valtavaa vauhtia. Tämä ala avaa valtavan valtavat mahdollisuudet palveluiden tarjonnalle. Ja tämä myöskin liudentaa kansalaisten ja sisällöntuottajien rajaa. Ja me haluamme, että ihmiset saavat mahdollisimman laajasti sisältöä, mutta tämä sisältää myös haasteita liittyen kilpailuun ja teollisiin ja tekijänoikeuksiin. Komissio on äskettäin valmistanut vihreän kirjan siitä, miten valmistaudutaan – konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan. Me olemme päättäneet valiokuntaa aloitteisen mietinnön ja Rova Verheijen on meidän esittelijämme ja hän esittelee ensimmäisen version. Sehr geehrter Vorsitzender, Sie haben gerade schon gesagt, am Kiitos puheenjohtaja. 24. huhtikuuta juuri sanoi, että komissio esitteli keskusteluasiakirjan vihreän kirjan, joka käsittelee audiovisuaalisen maailman jatkokehitystä. Valiokunnassa on jo yksi mietintö laadittu tästä internetvalmiuksellisesta televisiosta tehty vihreä kirja menee vielä pidemmälle. Se käsittelee koko konvergenssin vaikutusta mediamaailmassa, ottaa huomioon kaikki sen, mitä internetissä tapahtuu digitaalisen muutoksen kautta. Fokus on ennen kaikkea sitä, että direktiivi olisi mediapalveluiden direktiivi olisi sellainen, joka kestää myös tulevaisuudessa, ottaa huomioon infrastruktuurimuutokset, muutokset myös rahoitusmalleissa, audiovisuaalisille sisällöille, myöskin digitalitointi koko sektorilla. Tärkeää on myös tarkastella, että mitä vaikutuksia aiheuttavat taajuuskäytön muutokset. De VTP2 esimerkiksi siihen, miten paljon taajuuksia tarvitaan. Myöskin sitten klassinen radio täytyy ottaa huomioon siinä mielessä, mutta myöskin tässä toisen mietinnön puitteissa käsittelemme asiaa intensiivisesti. Siinä käsitellään myös markkina-asioita, vertikaaliset, mutta ennen kaikkea horisontaalinen integraatiomedioissa ja integrointi viestintäsektoriin. Vertikaalinen integraatio on tärkeä kohta, koska yritysrakenteessa otetaan markkinamuutokset, miten palveluja tarjotaan, joilla on sitten massiivisia vaikutuksia nykyisen mediamaailmaan. Mediapolitiikka Euroopassa on äh, jäsenvaltioasia tai osavaltioasia, mutta pelkästään kansallisella tai liittovaltiotasolla ei voida kaikkia asioita enää käsitellä erityisesti kun otetaan huomioon perinteiset radio- TV-palvelut, niiden liittyminen internettiin ja kun markkinat muuttuvat, niin silloin täytyy löytää myöskin tiettyihin ongelmanasetteluihin asetteluihin vastauksia Euroopan tasolla. Pääongelma-asettelu ovat ennen kaikkea konvergenssi. Se tarkoittaa sitä, että audiovisuaaliset mediapalvelut kasvavat yhteen, jotka ovat tähän mennessä olleet sektoraalisesti erotettuina toisistaan. Ei-lineaariset lineaariset palvelut ja erilaiset palvelut myös online-verkkomaailmassa perinteisiin media, medioihin tulee televiestintäalalta vielä uusia palveluntarjoajia. Palveluntarjoajat, niin nyt täydentävät markkinoita ja joillakin aloilla myöskin voidaan melkein sanoa tähtävät sekannusta, koska ennen oli aiempi selkeä struktuuri, kun oli jako tiettyihin sektoreihin, tämä tulee yhä vaikeammaksi. Radio- ja TV-teknologian konvergenssissa, jakelukanavien konvergenssissa, kun, kun on myös hybridilaitteita, mobiililaitteita, ja tässä sitten sekaantuvat tähän asti säännellyt sisällöt ja sellaiset, joita ei ole säännetty. Ja kaikki näkevät sitten samalla ruudulla. Tästä tulee sitten esille kysymyksiä nuorisosta, kuluttajasta, tietosuojasta, joita, jotka, ovat tähänkin asti, jotka ovat tähän asti olleet säännelty sektoraalisesti eri direktiiveillä, mutta kun ajatellaan, tämä on tärkeä kohta, kun ajatellaan tätä monimuotoistumista ja äh, tätä kaksoisluonnetta, että media on sekä taloushyödyke että kulttuurihyödyke, jolla on sitten valtavia vaikutuksia myös sosiaaliseen rakenteeseen yhteiskunnissa Euroopassa. Tästä tietysti tulee esille periaatteellisia kysymyksen no, että pidän hyvänä komission vihreää kirjaa siinä mielessä, että yksi tästä keskustelusta mennään sitten verkostonaituuseen tv jossa katsotaan kaikkia sektoreita, otetaan koko arvoketju huomioon. Ja tässä isku, istusanan on vielä tämä vertikaalinen integraatio. Ja juuri tämän markkinamuutoksen kautta tulee sille uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia maailman toimijoille mikä on konverkoituneiden markkinoiden ongelma. Vaikka kuluttajat käyttävät mediapalveluissa, siis onko sitten, ei voi sanoa, että klassinen TV olisi kuuluva dinosauruskylän luvut osoittavat muuten niin edelleen. Suuri osa käyttäjissä kuluttaa ennen kaikkea audiovisuaalisia palveluja ja sisältöjä perinteisen TVn kautta, niin huolimatta siitä on vahva trendi mobiilikäyttöön, mobiilipäätelaitteet, niin kutsuttu second stream kysymys. Nuoret istuvat, siellä on iPhone vieressä, kun katsovat TVtä ja sitten äh, tablettikin siinä ja pöytätietokone. Eli tämä on paljon monimuotoisempi muoto, jossa medioita käytetään kuin aiemmin on ollut. Hieno esimerkki, joka usein otetaan esille, tulee äiti lasten huoneeseen, pieni katsoisi lähtee eveitä. Tietokone on päällä, vielä pelaa siinä jotain ja chattaa siinä älypuhelimella vielä jonkun muun kanssa viestii. Äiti sanoo, että mitä teet, pieni sanoo, lapsi sanoo, en mitään. Mitä siellä sitten tapahtuu, se on massiivinen vaikutus, joka sillä on, ja myöskin tämä aspekti täytyy ottaa erityisesti huomioon. Mitä tarkoittaa konvergenssi mediasektorille? Konvergenssi on toisaalta suuri haaste, se on toisaalta myös mahdollisuus innovaatiolle, koska siinä tarvitaan uusia yhteistyömuotoja yritysten kesken ja alalla ylipäänsä. Samat sisältöt samassa päätöksessä tai second screenillä, siellä tarvitaan modernia horisontaalista sääntelyä, joka keskittyy käyttöoikeuksien ja saatavuuteen. Täytyy olla oikeuspuitteet tavallisille mediapalveluille. Miksi meillä on audiovisuaalisen AVMS-direktiivi ja miksi niitä toimista on päätetty, että halutaan olla teknologian neutraalia sen vuoksi, että voidaan saavuttaa tavoitteet tulevaisuudessa konvergoituneessa mediamaailmassa. Tavoitteena täytyy olla, että kun ajatellaan sääntelyä, tavoitteita konvergoituneessa maailmassa, niitä täytyy sopeuttaa siihen. Tässä justerastyössä täytyy myös tarkastella muuta eurooppalaista lainsäädäntöä, jolla on valtava vaikutus maailmaan. Sähköisen viestinnän direktiivi, sähköisen kaupankäynnin direktiivi, Myöskin audiovisuaalisten oikeuksien lisensointiteoksille online-käyttöön. Tekijäoikeudet tulevat siihen mukaan. Tekijänoikeudet, myöskin kilpailuoikeus, kartelioikeus ja tietysti myös uudelleen sitten telekompaketti, joka muutama viikko sitten julkistettiin kun arvioidaan uudelleen medialainsäädäntöä, niin täytyy ottaa huomioon tupla, tällainen ö, ähm, kaksoisluonne kulttuuri- ja talousyrkkeen. Mitä ongelman asetteluja ovat, jotka tulevat, saavat erityishuomioon? Käyttöoikeudet ja säätävuus ovat tärkeä asia, koska nykyään on niin, että jos ensimmäisen täytyy olla tavoitettavissa ja se täytyy, siis täytyy pystyä tietyn laadun kautta siirtämään, muuten tulee väärinkäytöksiä tai kilpailun vääristymiä, joilla on sitten valtavia vaikutuksia, erityisesti kun ajatellaan kulttuurista monimuotoisuutta. Saavutettavuus on siis kovin tärkeä kohta ja yksi keskeisistä kysymyksistä korvakuutennossa mediamaailmassa neutraliteetti on tärkeä sille, että sen kannalta, että saadaan kaikki sisällöt esille. Ja siirtovelvoiten periaate on myöskin tärkeä konvergoituneessa mediamaailmassa verkkopalvelujen osalta myös. Saavutettavuus ja must be found periaate. Siinä tulee esille ongelma keskustelusta tästä neutraliteetista. Jos annetaan jollekin palvelulle prioriteetti, niin tämä tietysti voisi johtaa, päinvastoin kuin muulla alueella, niin siihen, että tulee huonoja vaikutuksia, mutta täytyy kuitenkin sanoa selkeästi, että on tehty yhteiskunnallisia tavoitteita ja juuri tämä konflikti pitäisi ottaa huomioon keskustella sitä kovin yksityiskohtaisesti ja katsoa, että miten pitkälle on sääntelyä, miten pitkälle on määritelmiä, joiden myötä sitten kun ajatellaan näitä tavoitteita, joita on AVMS-direktiivissä haluttu, että miten ne voidaan siirtää nykyisiin rakenteisiin. Sanonpa ennen kaikkea alustan käsitteessä. Sitten ohjelmistotuotanto äh, tietokoneissa ja päätelaitteissa, mitä kehityskulkuja siellä on. Suuri yritys esimerkiksi, kun ajatellaan palvelujen saavutettavuutta, saatavuutta, palveluita tietyissä päätelaitteissa, niin siellä jo niitä kanavoidaan. Siellä on portaali, jonka kohta päätetään, että mitä sinne tulee esille. Ollaan kuultu, että esimerkiksi on keskusteluja koordinaattorin keskustelussa koordinaattorin kokouksessa on Facebook-sivustoja, on tiettyjä appeja, jotka, jo, joita ei ole laitettu jonnekin sivulle, koska arvoiset sisällöt, mediat sisältävät näyttäneet, että kun ajatellaan yrityksen moraalisia vaatimuksia, ne eivät ole sitten riittäneet Yhdysvalloissa. Sillä voi olla sitten pitkäaikainen valtava vaikutus mediamuotoisuuteen, median monimuotoisuuteen, tarjonnan monimuotoisuuteen, jossa todellakin täytyy olla varovainen ja niin katsoa, että miten, miten, minkälaisia kanavoivia vaikutuksia sitten sillä on tulevaisuuden kannalta. Tavoitteena täytyy olla, että taataan monimuotoisuus ja ennen kaikkea rahoitusmalleja täytyy mahdollistaa, jotka tämän varmistavat tämän monimuotoisuuden mahdollisesti. Tässä on sääntelytoimintatarvetta, jos uusia alustoja tulee, jossa voidaan kontrolloida saatavuutta medioille ja jolla on suora tai epäsuoravaikutus mielipiteen muodostukseen. Ja siinä täytyy olla todellakin tarkkailla näitä asioita huolellisesti jakelukanava ja sen määritelmä, alustan määritelmä, sitä täytyy vielä käsitellä, koska siellä on erilaisia määritelmiä nykyään. On jakelukanavaa sääntely, ajatellen kaapeliverkkoa, satelliitteja, mikä siirtokanava täytyy varmistaa, mitä kautta voidaan välittää sisältöä, mutta teemat, kuten hakuneutraliteetti ja first screen loppu äh, päätelaitteilla ja muutkin kanavat, niillä on ratkaisuvaralli, jos on tarpeen, että media keskittyminen äh, tulee kuvaan, niin sitä tietysti myös keskustella. Kysymys on aina se, että äh, riittääkö nykyinen lainsäädäntö, viittaan tässä kartelli- ja kilpailuoikeuteen, onko se säänneltävästi jo tänään, ja sen vuoksi sanon, että jos katsotaan pelkästään AMS-direktiiviä, niin se ei riitä pitkällä aikavälillä konvergoituneessa maailmassa, vaan tästä tarvitaan laajempaa katsotakantaa mediasektorilla. Otetaan kaikki tärkeät alat huomioon. Tavoitteena täytyy olla, että kaikkien sidosryhmien intressit otetaan huomioon tasapainoisesti radio, TV, kustantamot, online-maailma, että niin kaikilla on yhtäläiset kilpailusuhteet, ettei tule sitten vääristymiä niin, että on erilaista sääntelyä eri aloilla. Konvergenssi pitäisi nähdä mahdollisuutena, se on haaste, mutta myöskin mahdollisuus uusia liiketoimintamalleja, uusia mahdollisuuksia varmistaa kulttuurinen monimuotoisuus, joita voidaan kehittää laajempi kirjopalveluja, Eli ei pitäisi olla aina skeptinen, vaan katsoa myöskin positiivisesti tulevaisuuteen, ottaa huomioon mahdollisuudet, joita siitä tulee esille. Eurooppalaiset mediatoimijat, niillä ei pitäisi olla pelkkä, pelkästään mielessä vaara, ja, ja yrittää suojella perinteisiä markkinapositioita, vaan ottaa huomioon maailmanlaajuinen kilpailu ja yrittää katsoa, että miten siihen voidaan osallistua. Grazie. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Rama Klaakinille. Kiitos. Ensiksi kiittäisin tästä kiinnostavasta paperista ja komissiolta, joka hyvin tunnistaa kysymykset, ja että jotka tulevat vastaan audiovisuaalisella sektorilla lähivuosina. Tämä on hyvä pohja keskustelulle. Olemme puhuneet audiovisuaalisen sektorin merkityksestä usein työpaikkojen kasvun kannalta, mitä ne voivat tarjota kulttuurisektorille. Innovaation, kulttuurin kasvun, kilpailun kannalta paljon on kiinni siitä konvergenssista, jota tapahtuu. Ja se tuo muassaan paljon haasteita, jotka vieraskirjassa on myös otettu esille. Me tarvitsemme aikaa ymmärtää, miten teknologia kehittyy, miten mennään eteenpäin, että löydämme oikeat ratkaisut. Haluaisin viitata erityisiin kohtiin tässä paperissa. Ensin infrastruktuuri ilman infrastruktuuri infrastruktuuria markkinat eivät kasva, innovaatiota ei ole, omassa vaalipiirissäni on ihan liikaa ihmisiä, jotka eivät vielä pääse laajakaistaverkon kautta nettiin. Meidän täytyy jatkaa digitaalisen agendan puitteissa, että kaikki voivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia päästäkseen verkkoon. Ja siinä tämä verkkojen Eurooppa on hyvä väline. Ja sitten TV ja verkko. Olemme tehneet paljon työtä valiokunnassa ja toivottavasti komissio tarkastelee myöskin tätä on paperissa. Ja vaikka me vielä keskustelemme pirstoutumisesta, yhteiskäytettävyydestä ja rajat ylittävistä aspekteista, täytyy ymmärtää, että olemme vallankumouksen alussa. meitä menee aikaa, että ymmärrämme ongelmat ennen kuin löydämme ratkaisut. Tarvitsemme lisää aikaa. me oikeat vastaukset sitä pluralismia ja tiedotusvälineiden vapaus. Meidän täytyy mahdollistaa kansalaisten voimaanottaminen internetin kautta, jota he voivat tehokkaasti löytää tiensä informaatioviidakossa, että he löytävät palvelut, jotka vastaavat omia tarpeita. Ja turvalausekkeita täytyy olla, niin kuin Terva Ferheijen totesi. Erityisesti nuorten suojelemisessa. Vihreä kirja ehkä tunnistaa haasteita audiovisuaalisella sektorilla. Että on, mutta on tärkeää, että aloitamme prosessin avoimin mielin. Emmekä lyö lukkoon tiettyjä ratkaisuja, ettemme pistä sektoria pakkopaitaan. Meidän täytyy säädellä järkevästi eikä säädellä liikaa jotain, ei tämä kunnolla ymmärrä. Meidän täytyy panostaa se, että teollisuus kasvaa ja kasvamme epätoivasti tarvitsemme. Kamerava. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitos, kiitos Sabinelle myös tästä johdannosta, mietinnön esittelystä, joka koskee komission vihreää kirjaa. Meidän keskeemme ei ole minkäänlaista erimielisyyttä siitä, että meidän pitäisi aivan ylimmäksi otsikoksi laittaa se, että mediapalvelut eivät ole palveluita niin kuin muut, vaan tässä on kyse ei pelkästään taloudellisesta kulutustavarasta, vaan kulttuuritavarasta. Ja mediat ovat, tiedotusvälineet ovat myös tärkeä osa meidän demokratiaamme. Tämä pitää ottaa huomioon ja kun otetaan huomioon samalla teknologinen kehitys viime vuosina. Pitää huomata se, että nämä lainsäädäntökehykset, joita on eri aloilla, eivät ole enää kestäviä pitkään, pidemmän päälle. Me eilen keskustelimme ähm, julkisten ja kaupallisten äh, kanavien ja ähm, myös esimerkiksi telekom-yritysten kanssa. Ja kaikilla niillä oli eri näkökulma ja se, mikä on yhdelle hyväksi, on sitten taas toiselle toimijalle huonoksi ja johtaa kilpailun vääristymiseen. Myös äh, tiedotusvälineen moniarvoisuus ja tie- ja sisällön saavutettavuus ja journalistinen laatu ja monimuotoisuus ovat arvoja, joiden pitäisi olla meidän sydäntämme läheltä, ja ne sitä ovatkin. Meidän pitää yrittää siis taata toimintaympäristö ilman, että talouden kehitys häiriintyy ja kilpailu vääristyy toivottavasti tässä tehtävässämme onnistumme. On hienoa, että komissio on esittänyt tällaisen vihreän kirjan. Monet kysymykset, joita käsitellään vihreässä kirjassa, on käsitelty myös minun mietinnässäni, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä parlamentissa. Niihin on annettu ainakin perustavanlaatuisia vastauksia tuossa mietinnössä, ja mietintöä varmaan voi käyttää myös tietynlaisella perustana, ei tarvitse pyörää keksiä uudelleen. Minua kyllä hämmästytti ja hieman harmittikin se, että että vihreässä kirjassa puututaan myös taajuuspolitiikkaan. Samalla kuitenkin ennen kuin vastaukset kysymyksiin on edes analysoitu, ja vastauksiahan on, oli 200 ennen kuin vastaukset on siis analysoitu, jo komissio esittää asetusehdotusta televiestinnän sisämarkkinoista ja, ja tavallaan antaa vastauksen jo siitä, miltä taajuuspolitiikan pitäisi näyttää tulevaisuudessa. No siinä tapauksessa kyllä pitää kysyä, mi, miksi vihreässä kirjassa esitetään tällaisia tarkkoja kysymyksiä, kun komissio on jo ö, itse vastaukset löytänyt. Ö, ja tällainen menettelyhän ei sovi. Sama, sopii, sama koskee ne, verkon neutraliteettia. Must be found ja verkon neutraliteetti eivät ole vastakohtia. Kyse on ennemminkin siitä kysymyksestä, millä tasa-arvoisella tavalla sisältöä kanavoidaan verkossa. Verkkoneutraliteetti ja tasa, kaikkien palvelujen ja sisältöjen tasa-arvoisuus alkuperästä ja kohteesta huolimatta ovat perusteita sille, että perustana sille, että voimme taata innovoinnin ja tiedotusvälineiden monimuotoisuuden. Myös tässä komissio-asetusehdotuksessa antaa jo selkeän vastauksen, joka minun mielestäni johtaa kyllä kahden luokan internettiin, enkä minä ainakaan halua sellaista. En usko, että Euroopassa halua, kukaan haluaa sellaista, jos todella haluamme ö, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta edistää. Must be found taas sitten koskee alustojen sääntelemistä, siis sitä, ei siis sitä, mitä välitetään verkon kautta, vaan mitä alustalla alustalta sitten loppujen lopuksi löytyy. Ja tämä alustajien sääntelykysymys tämä todellakin on. Meidän pitää siis tarkastella tätä alustan käsitettä, onko tämä siis tämä internetliitellä varustetun television kuvaruutu vai onko se tämä perusohjelmisto, joka, joka sitten, jonka asetukset päättävät, mitä minä sisällön suhteen löydän ja mitä en. Tämä on ratkaisevaa ja sitä pitää vielä tarkastella. Minua kyllä harmittaa todella se, että vihreässä kirjassa esitetään kysymyksiä, ja komissio yksimielisesti on kuitenkin päättänyt toisessa tekstissä jo vastauksesta etukäteen. Täytyy sanoa, että pitää kyllä miettiä, haluammeko tällaista toimintaa Euroopassa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Ja nyt aina puheenvuoron komissiolle, jos muita puheenvuoroja ei ole. Herra Lansa, en tiedä kuka puhuu. Paljon kiitoksia huomenta. Rava Lansa ei päässyt paikalle. Maakäät, olen samasta yksiköstä. Paljon kiitoksia puheenvuorossa. Meille parlamentin kiinnostus audiovisuaalisen sektorin konvergenssiin on tervetullut. Ja kuten mainittu, komissio on kirjoittanut asiasta vihreän kirjan salaadittu loppuun syyskuussa ja olemme sen selittävässä konsultaatiossa nyt yli 200 vastausta, joita olemme alkaneet julkaista verkkosivuillamme. Tämä on jatkuva prosessi. Olemme julkaisseet vain sellaisia vastauksia, joissa vastaaja on antanut luvan vastauksen julkaisemiseen. Joskus vasta- lupa tulee vähän myöhässä, joten tämä on työtä, joka on vielä kesken. Olemme saaneet vastauksia puhilta eri taustalta, yleisradiotoiminta, verkko-operaattorit, tv tuottajat, levittäjät, lastensuojelu, esteettömyyteen keskittyvät tahot, digitaalisen sektorin tuottajat. Mutta kuten eilen mainittiin kuulemisessa myös kirjajulkaisuala, lähdejulkaisuala, myös jäsenvaltiot ja säätelyviranomaiset. Nyt emme saa niin paljon vastauksia kansalaisilta kuin aikaisemmin kuule konsultaatiossa. Vihreä kirja tarttui moniin la- kysymyksiin laajalti, mutta pyrimme välttämään myös päällekkäistä työtä. Olemme myös avoimia vihreän kirjan jatkotoimien suhteen. Erityisesti mitä tulee audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivin uudelleenarviointiin. Jos tunnistamme tarvetta tälle, niin se ei tapahdu nykymandaatilla. Mutta me vastausten määrän ja monimutkaisuuden voidaan odottaa, että analyysi menee jonkunkin aikaa. Ja vastauksien seuranta menee aikaansa. Tämä harkinta-aika mahdollistaa sen, että myöskin pohjaamme Euroopan parlamentin työhön. Muodotamme hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, kun valmistelemme, valmistaudumme audiovisuaalisen sektorin tulevaisuuteen – lainsäädäntö mukaan ottaen ja eurooppalaisia arvoja kunnioittaen. Ja lopuksi perheen. Haluaisin ensin kiittää kollegoita puheenvuoroista, jotka tänään esitettiin. Huomiot. Täällä on monilla aloilla laaja konsensus valiokunnassa, erityisesti kun puhutaan audiovisuaalisten sisältöjen merkityksestä yhteiskunnan ja elämälle Euroopassa. Se täytyy tehdä selväksi. Tässä haluaisin kiittää myös komissiota, joka on tehnyt vihreän kirjan tässä muodossa. Haluaisin käsitellä vielä yhtä asiaa, josta Everett juuri puhui. Puhui lainsäädännöstä, jota, joka on vireillä tällä hetkellä, jolla on suuri vaikutus siihen, mitä me tällä hetkellä vielä kovin aikaisessa vaiheessa käsittelemme. Ja nyt on kovin tärkeää, että kaikessa tässä lainsäädännössä, joka on vireillä muillakin sektoreilla, tämä mainitsin sen nimenomaan oli sitten taajuuspolitiikka, telekompaketti, sähköinen kaupankäynti, monet muut alat. Niitä täytyy tarkkailla hyvin huolellisesti myös kulttuurivaliokunnan puolelta, mitä näillä aloilla tapahtuu, koska niillä on suuria vaikutuksia pitkällä aikavälillä audiovisuaaliseen mediasektoriin mediakonvergenssin puitteissa juuri. Tässä konvergoituudessa meidän olemassa, jossa ollaan ei voi olla niin, että voidaan erillään tarkastella mediapoliittisista kysymyksistä sähköistä kaupankäyntiä. Ei ole niin, että telekompaketti voitaisiin rajoittaa vain johonkin must, must carry tai must be found säätelyyn. Ne ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä, joilla on suuria vaikutuksia kaikkeen. Sen vuoksi Peter Kamervertin pettymyksen voin ymmärtää, että itse asiassa vihreässä kirjassa esitetään oikeat kysymykset, mutta sitten äh, ihan vain ilman analyysien kanssa, niin priorisoida ne muuhun lainsäädäntöön ja kysymyksen näyttelystä on oikeastaan purkautunut. Että sitten vain ei tämä riitä, että tarkastellaan meidän päätöstämme vaikutuksia vaan täytyy tarkastella laajemmin, että mehän esimerkiksi on myös telekompaketista ja sitä täytyy tarkastella kokonaisvaltaisesti, mitä konvergoituneessa median maailmassa on tapahtunut ja mitä vihreän kirjan puitteissa tapahtuu, että tässä esitämme kantamme hyvin selkeästi. Niin kuin viime täysistunnossa ja sitä edellisessä vielä enemmän, jossa täytyy katsoa, että ne päätökset, jotka me olemme tehneet hyvin yksimielisesti täällä valiokunnassa, ja josta oli jo täysistunnossakin päätetty, ettei yhdellä luuran heidauduksella he sysätä niitä sivun pöydältä kun tällä konvergenssilla on niin paljon vaikutuksia medimaailmaan. Ja iloitsen tietysti myös hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on ollut aiemmin. Ja tässä tapauksessa se tulee olemaan myös tämän vihreän kirjan osalta hedelmällistä tämä yhteistyö. Kiitos. Sitten siirrymme esityslista viimeiseen kohtaan, jossa keskustelemme eurooppalaisen Karle Suri nuorisopalkkiin 2300 voittajien kanssa. Tämä palkinto lanseerattiin 2008 parlamenttien yhteisaloitteena äh, Karle Suuri säätiön kanssa. Ja nyt nuoret eurooppalaiset 13-16-vuotiaat esittelevät eurooppalaisia projekteja – Näissä käsitellään integraatiota Tässä on kaksivaiheinen valintaprojekti. Kansalliset juurit valikoivat kansalliset projektit, siinä on ainakin kaksi meppiä mukana. Ja kansalliset voittajat arvioi sitten eurooppalainen juuri, jossa on parlamenttipuhemies Schulz ja kolme muuta meppiä ja kolme edustajaa Karli Suuri palkintosäätiöstä ja tänä vuonna on valittu voittajat. Kolme parasta ehdokasta siis. Ja 7. toukokuuta heitä, heidät kutsuttiin ää, tapahtumalta Story of My Life. Virallinen projekti voitteeseen. Tämä solidaisuusprojekti, joka toi yhteen nuoria vanhempia ihmisiä ja kansalaisliikkeitä Virossa. Sitten puolalainen projekti Discover Europe, valokuvakilpailu, parhaat valokuvat kautta Euroopan. Ja sitten ensimmäinen palkinto Suuri kilpailussa oli Euroopan Track Espanjasta – Ja siinä ajatellaan Eurooppaa 2020 videoiden, blogien, valokuvien keinoin. Nyt meillä on ilo tavoittaa tervetulleeksi kolme nuorta ihmistä tästä voittajatiimistä. Voittajatiimistä Virosta, äh, Kaltoja Story of My Life Viro projektista. Olette tervetulleet, aplodit. La Kun. Toiseksi kakkosena Eh, Discovery Europe. Vasinika. Bene. E le vinci... Ja voittaja. Voittajat. Tässä näin. Pantrakis. Luis Alvarado Martinez. Ja Katrin Renner. Complimenti a voi. Onnittelut teille. Daremo la parola ora a... Nyt annan puheenvuoron Martinezille ja Rennerille viisi minuuttia. Voitte esitellä projektianne. Näette, mitä tapahtuu. For the floor, uh, so yeah, thank Kiitos puheenvuorosta ja kiitos kutsusta tänne valiokuntaan. On hienoa, että uh, annatte arvokasta aikaa ö, sille, että kuuntelette kerrankin nuoria. Tämä meidän projektimme on Interrail-hanke. Me annamme lähettiläille kuukauden aikaa matkustaa ympäri Eurooppaa ja haastatella nuoria sen suhteen, mitä he haluaisivat Euroopalta nähdä vuoteen, vuonna 2020. Tässä on se esimerkiksi nuorisotyöttömyydestä. Eli kuukauden ajan olemme kaikissa jäsenvaltioissa keränneet nuorten mielipiteitä ja nuoret ovat olleet olleet hyvinkin kriittisiä Euroopan tilanteen suhteen. Olemme saaneet hyviä suosituksia joita, asioista, joita ei yleensä päätetä instituutioissa. Me haluamme antaa myönteisen viestin Euroopassa etenkin nuorelle sukupolvelle. Me annamme viestin, että euro, ei Eurooppaa, että jos Eurooppa ei olisi, se ei ole vaihtoehto nuoret ovat kriittisiä ja he eivät ehkä ymmärrä kaikkea. Teidän tehtävänne täällä parlamentissa on taata, että teette hyviä päätöksiä, mutta että myös nämä päätökset tavoittavat kansalaiset ja nuoret. Nuoret eivät oikein ymmärrä, mitä Euroopan parlamentti tekee, mitä EU tekee, mit, mitä millaisia vaikutuksia niillä on minun arkielämääni. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta ehkä kuitenkin valitaisin eteenpäin yhden tämän pyynnön nuorilta nyt, kun Euroopan vaalit ovat edessä. Jos haluamme e, muuta jotakin, nuorten pitää saada osallistua, meidän pitää e, aloittaa kohdennetut kampanjat ja selittää, mitä EUn edut ovat. Ja olisi hienoa, jos nuoret olisivat edustettuna näissä toimielimissä. E, nuorilla ei ole sellainen tunne, että he olisivat edustettuna tässä parlamentissa pitää pitää antaa nuorille sellainen tunne, että heillä on mahdollisuus osallistua ja tulla edustetuksi. Teillä on suuri tehtävä täällä parlamentissa, ettekä tee oikein hirvittävän hyvää työtä tällä hetkellä, joten toivottavasti sitten parannatte tulostanne, sillä nuoret odottavat teiltä paljon. Grazie signora Renner. Vuole Kiitoksia, Stora Renner. Haluatteko nyt puhua? No, voimme siirtyä eteenpäin toiseen palkintoon. Rova Senneka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nimeni on Katarzyna Siennicka ja koordinaattorina minulla on ilo ja kunnia esitellä hankkeemme. Eli Discovery Europe, yleiseurooppalainen valokuvakilpailu. Haluaisin sanoa alkuun lyhyesti miltä järjestämme Erasmus Network näyttää. Se perustettiin järjestöksi, joka tukee Erasmus-ohjelmaa. Se on kansainvälinen opiskelijavaihto, jotta voitaisiin auttaa opiskelijoita – näyttää, esitellä kulttuuriamme, niin tähän järjestö perustettiin. Sen lisäksi, että käsittelemme Erasmus-asioita, toteutamme myös paljon hankkeita, joilla on suuri ulottuvuus, ja haluaisin esitellä kolme neljä suurta hanketta lyhyesti, joita meidän osastamme Puolassa järjestää eri on hanke, jolla halutaan ottaa aktivoida opiskelijoita, jotka osallistuvat Erasmus-ohjelmaan puolessa, osallistua paikallisiin hankkeen. Sitten Olympics-hanke, joka koskee urheilukilpailuja puolalaisille ja ulkomaisille kilpailijoille, järjestetään olympialaisten tapaan puolessa. Sitten Exchangeability, siinä halutaan esitellä monimuotoisuutta, ottaa vammaiset mukaan, näyttää opiskelijoille, että minkälaisia vaikeuksia tällaiselle vammaiselle henkilölle voi olla. Sitten kilpailu lyhyt historia. Varsinkin kauppakorkeakoulun aloitteesta Kilpailu voivat osallistua osallistujat kaikkialta puolesta. Tällä hetkellä on yleispuolalainen luottavuus ja sitten myös myöhemmin yleiseurooppalainen luottavuus. Ja tällainen yleiseurooppalainen luottavuus sillä on tänään tällä kilpailulla. Tässä halutaan mahdollistaa dialogi puolalaisten ulkomaisten opiskelijoiden välillä ja halutaan mahdollisuus näyttää kulttuurin monipuolisuutta Euroopassa valokuvien avulla. Citizen of Europe, My Europe, My Home ja Surprise My Europe. Kolme kategoriaa. Discovery Europe, kun se on niin laajalla ulottuva, se on kovin monimutkainen. Meillä on paikallinen alueellinen ja keskusjohtoinen taso. Paikallisella tasolla on jokaisen jaoston koordinaattorit puolessa. Niitä promo- promotoivat oppilaitokset. Sitten on alueellinen taso, sielläkin on koordinaattorit, koska alueellisella tasolla keräämme nämä kuvat. Ja sitten ne menevät tähän keskustasolla ja siellä koordinoidaan kaikkia toimintoja. Hyvin monimutkainen prosessi, hankitaan rahoitusta, toteutetaan hankkeita, järjestellään gaaloja sponsorien, tukijoiden hankkiminen ja todellakin sitten loppugaala, jossa annamme nämä palkinnot voittajille. Sitten kymmenes kilpailu oli kovin onnistunut. Siellä oli mukana komissio, Euroopan parlamentti, Robert Schumann säätiö sponsoreina ja suojelijoina ja hyvin hienot palkinnot saatiin voittajille. Ennen kaikkea se antoi mahdollisuuden heille kehittyä alallaan. Sitten järjestimme yleisnäyttelyn ja näyttely oli muutamassa kaupungissa puolessa kauppakeskuksessa oli viikon esillä ja sitten tämä loppukaala yhdessä varsinaisessa teatterissa, kun kutsuttiin kaikki voittajat, juuri oli siellä paikalla ja monia muita ihmisiä. Menestys oli siinä, että hyvin ammattimainen juuri oli siellä yhteistyössä mukana ja sitten ennätyslukuun lähetettyjä kuvia 3000 oli aiemmin, mutta tänä vuonna onnistuttiin saamaan Suuri määrä yli 3800 valokuvaa. Tällaiset hankkeet eivät ehkä ole poliittisessa mielessä niin tärkeitä, mutta ne ovat meille opiskelijoille kovin tärkeitä, koska niiden ansiosta voimme saada tiettyjä kykyjä ja tietoja markkinoinnista, hallinnoinnista, ryhmätyöstä, johtajuudesta ja siitä, miten tehdä yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Ja ainakin Puolassa nämä ovat kovin tärkeitä osatekijöitä, koska tämän ansiosta voimme saada kokemusta, joka sitten on meille työelämässä tarpeen. Ja Muuten tällaista kokemusta on vaikea saada. Toivon, että kilpailu edelleen inspiroi opiskelijoita, kehittyy edelleen kovasti. Kiitoksia huomista. Tämä oli minulle suuri ilo. Kiitos. Caldoja, prego. Caldoja. hei omastakin puolestani ja kiitos, että meidät kutsuttiin tänne. Kuten herra Martinez totesi, nuoret eivät paljonkaan pääse täällä puhumaan tällaisessa paikassa, että olemme kiitollisia mahdollisuudesta. Kuten kuulitte tästä virolaista projektista, pyrimme tuomaan yhteen eri sukupolvia, 15-25 ja 60-70 ikäpolvet olivat meidän kohderyhmät. Ja pyrimme kansainväliseen nuorisovaihtoon. Sehän on yleistä Euroopassa. Mutta lisänä otimme mukaan 10-15 60-70 virolaista. Elimme yhdessä kahden viikon ajan. pääidea oli tehdä selväksi, että tämä kaikki ihan tavallisia ihmisiä, eikä pitäisi olla stereotyyppejä sen päin vanhempiin kuin nuorempiin ihmisiin liittyen. Parlamentissa päätöksentekijät eivät myöskään ole erityisen nuoreita, jos saan sanoa. Ja ongelmana, että nuorten näitä ei kuulu ja päätökset eivät usein ota nuorten tarpeita huomioon. Joten suuremmalta osin kysymys oli vuoropuhelun luomisesta. Sanoisin, että se on onnistunut projektissa. Me paljon huomiota tiedotusvälineissä, suurta osin Virossa, mutta myös muissa osanottaneissa maissa – Portugalissa Saksassa. Projekti on oppinut tältä vuodelta. Organisaationa valitsemme uusia vaiheita joka vuosi. Joten tämä projekti nyt on loppunut, mutta toivottavasti inspiroimme muita maita samaan. Grazie. Kiitos teille. McClarkin. Well, welcome. Tervetuloa kaikille teille. On hienoa, että alennatte keski-ikää täällä. Minä olen 35-vuotias ja olen silti nuorin brittiedustaja. On tärkeää, että me täällä parlamentissa kuuntelemme nuoria ja minä yritän kyllä edustaa nuori, nuorten mielipidettä ja me teemme myös täällä, tässä valiokunnassa samoin. Tämähän on myös nuorisoa käsittelevä valiokunta ja yritämme saada nuorten äänen kuulukille ja puhua asioista, jotka ovat teille tärkeitä. Eli yritämme, yritämme pitää nuoret mielessä, mielessä koko ajan. Joillekin se on vähän vaikeampaa. Öm, olisi, olisinpa ollut ö, niin fiksu nuorena, että olisin ehdottanut kuukauden interreilaamista ö, projektina. Olisi ö, hienoa kuulla esimerkiksi ö, siitä, kun kävitte Englannissa. Ja sitten sinun projektisi taas on hyvin olennainen pitää saada vaihtoa aikaiseksi eri siko, sukupolvien välille. Ja äm, pitää saada tämä jaottelu loppumaan tavallaan, että ajatella, ei ajatella enää uutta ja vanhaa maailmaa. Ja olisi hienoa myös nähdä nämä, tämän valokuvakilpailun ö, tulokset. On hienoa, että saitte 3600 valokuvakilpailuun. Minähän olen pitänyt myös omassa vaalipiirissäni valokuvakilpailun ja minä sain vain 100 valokuvaa tuohon kilpailuun. Hienoa, että saitte noin paljon osallistuvia valokuvia te e, edistätte esimerkiksi Erasmus-ohjelmaa ja e, muutenkin Eurooppaa, mutta myös sitä ideaa, että me tarvitsemme kulttuurien välistä vuoropuhua, puhelua ja eri kulttuurien arvostamista. Meidän pitää heijastella sitä ei pelkästään jäsenvaltiossa, vaan myös tässä parlamentin työssä. Ja äh, hienoa, että muistutatte myös näistä tulevista vaaleista. Kiitos. Ja auch ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Minäkin haluaisin kiittää teitä täydestä sydämestäni ennen kaikkea panoksestanne ja siitä, että otitte nämä hankkeet sydämenne. Minähän olin Ahkenesi kotikaupungissani palkintojen jossa paikalla joidenkin kanssa teistä jo puhuin ja tapasin teitä ja täytyy sanoa, että olen innoissani tästä innosta, jota te säteilette myöskin Euroopalle hankkeillenne ja yhteiselolle tämä yhteensitävä elementti, jotka jota hankkeet tarkoittavat. Tietysti kriittiset äänet, joita myöskin tulee, kun on kyse siitä, että miten Eurooppa, Euroopan henki, mitä me haluamme Euroopasta välittää, miten se saavuttaa kansalaiset. Ja yhdessä kohdassa olisi vähän vastaan. Emma McClarkin on yksi nuoremmista jäsenistä, mutta mm, verrattuna kansallisiin parlamentteihin meillähän on kuitenkin myös nuoria ihmisiä. Ja kun tässä katson näitä työntekijöitä ja avustajia parlamentissa, niin siellä on etupäässä nuoria ihmisiä, jotka myöskin sitten muotoilevat politiikkaa aktiivisesti mukana ja aktiivisia nuoria ihmisiä ottavat osa eurooppalaisen päätöksentekoprosessiin ja vaikuttavat siihen, että en nyt sitten olisi kommentoimatta sitä, että että olisi vain vanhoja ihmisiä. Ei se päde enää tänään. Meillä on aika nuoria eloisa parlamentti ja minua ehdottaa, että teillä on tänään ehkä mahdollisuus sitten tämä kokea ja nähdä. Että ei pelkästään isoisien kanssa täällä keskustella. Mutta on tärkeä aspekti, mitä sanoitte, että nuoret täytyy ottaa mukaan vahvemmin eurooppalaisen päätöksentekoprosessiin, rakenteisiin, koska yksi asia mielestäni kovin tärkeä. Me tarvitsemme parempaa tulevaisuusajattelua Eurooppaan. Kun minulla on vierailuryhmiä edustavat eri sukupolvia, ja kämmille on paljon itsestään selvää. He ovat eläneet Eurooppaa nykyisessä muodossa vapaa liikkuvuus. Jotkut ovat jopa sodan eläneet, ei ollut näitä asioita mutta ei se ole enää tärkeä teema nuorille. Näistä on tullut selvyyksiä. Erasmuksen puitteissa olette kutsuneet muihin maihin opiskelijoita monia mahdollisuuksia, joita aiemmille sukupolville ei ollut vielä. Joista on tullut melkein selvyyksiä nykypäivänä. Ja itse asiassa, kun katsotaan maailmanlaajuisesti, niin ne eivät ole selvyyksiä. Ja se on se syy, miksi meidän täytyy yrittää nuorelle sukupolvelle osoittaa Euroopan arvoa ihan erityisellä tavalla. Ja siihen me tarvitsemme teitä. Tarvitsemme osallistuvia nuoria ihmisiä, aktiivisia, jotka katsantokanaltaan Eurooppaan esittelevät hankkeensa kautta myös. Ja haluaisin kiittää, että hankkeidenne kautta olette tehneet tätä niin erinomaisella tavalla. Tarvitsemme teitä välittäjinä, viestinviejinä. Te olette todellakin esikuvaa monille muille nuorille. Ja sitten monet hankkeet, jotka ovat kilpailuun osallistuneet, myös niille, jotka eivät ehkä voittaneet. Erasmus, Youth in Action, kaik, monia hankkeita on vireillä, joita ei tänään voitu esitellä. Mutta te olette esikuvallisia nuoria ja mahdollisesti sitten onnistumme samaan muita nuoria mukaan ja välittää heille Euroopasta ajatuksia paremmalla tavalla, jotka eivät tällä hetkellä osoita suurta Eurooppaa kohtaan. Tarvitsemme teitä ja kiitän teitä tästä sitoumuksesta. Petra Kamerevert. Kiitos kollegat sanoivatkin oikeastaan melkein kaiken, joten puhun lyhyesti. Haluaisin vain kiittää teitä mahtavasta panostuksestanne. Eihän tämä ole mikään itsestäänselvyys Euroopassa ja sitäkin enemmän teitä pitäisi arvostaa. Minulla oli ilo ja kunnia kuulua saksalaiseen kansalliseen raatiin, joka valitsi siis Saksan finaaliin päässeet. Ja oli hienoa, miten mielikuvituksellisia ja monipuolisia kaikki hankkeet olivat. Nuoret ajattelevat niin monipuolisesti ja samalla he voivat tukea sitä, mitä mekin haluamme täällä, täällä Euroopan parlamentissa. Nimittäin haluaisimme luoda eurooppalaisen identiteetin. Monelle ö, on tästä on tullut itsestäänselvyys. Me puhumme paljon kriiseistä ja niin poispäin, mutta samalla kuitenkin Euroopan sydän tavallaan puuttuu vähän. Juuri tällaiset hankkeet voivat tukea eurooppalaista identiteettiä. Ja nämä ovat juuri tärkeitä elementtejä. Niillä voidaan oikeasta populistisia ja ääriliikkeiden, ää, ääriliikkeiden ää, hyökkäyksiä yrittää torjua. Te olette se sukupolvi, joka rakentaa Eurooppaa edelleen. Ja siksi tällaiset toimet, oli kyse sitten valokuvakilpailusta tai Erasmus-opiskelijoiden kokoontumisesta, oli sitten kyse kulttuurien kulttuurien tutustumisesta. Kaikissa näissä, kaikki nämä hankkeet voivat luoda tämän puuttuvan linkin, sulkea tämän kuilun, joka kuitenkin Euroopassa on olemassa. Ja haluaisin siksi kiittää teitä kaikkia. Jatkakaa samaan malliin. Me tarvitsemme tällaista luovuutta Euroopassa, sillä vain näin voimme jatkaa eurooppalaisen talon rakentamista me haluaisimme, että tämä rauhan turvahanke, joka meillä on tässä meneillään, jatkuu vielä, pal- vielä paljonkin pidemmälle. Kiitos. Jor Martinez, se non sbaglio la parola. Ja herra Martinez pyysi puheenvuoroa. Paljon kiitoksia. Ihan viime sananen omalta puoleltani. On hienoa, että nuoret pääsevät tähän julkisesti esittelemään Brechtia. Ehkä teidän valiokuntan pitäisi miettiä, kuinka paljon nuorten ääni kuuluu. Teillä on, teette hyvää työtä budjetin kannalta, kun nuoret tulee tänne, kuinka kotona he tuntevat olevansa täällä. Me nuoret pidämme Eurooppaa välttämättömänä ja me olemme eläneet Euroopan kanssa päivittäisenä elämänä. Emme voi ajatella todellisuutta ilman sitä, kun me palaamme kotiin. Ja vanhemmat ja vanhemmat sanoivat, että ei tarvita Eurooppaa, me tulemme tänne tarjoamaan apua, niin te, ja te ette paikalla. Hmm. tässä, missä nuoret ovat tukemassa? Paljon kiitoksia. Grazie, le dico che... Sanoin. Olen valiokunnan vanhin, nuoren jäsen, mutta olen vanhentunut ennenaikaisesti, koska Euroopan politiikkaa herättää paljon huolta. Paljon kiitoksia. Olen pohjoittajana pettynyt, että täällä ei ole enempää jäseniä huoneessa. Mutta mielestäni tämä oli äärimmäisen tärkeä aloite. Olemme tarvinneet suurempaa sanottua, mutta kiitämme kollegoita, jotka jäivät tänne kokous on päättynyt, mutta jäämme tänne koordinaattoreiden kokoukseen. Petäisin koordinaattoreita jäämään. Tämä kokous on suljettu novein, joten muita pyytäisin poistumaan.